președintă. Good afternoon everyone. The sitting is resumed. Hyvää huomenta kaikille. E, ensin eilisen kokouksen e, pöytäkirja on e, olemassa, jos siihen ei ole kommentteja taikka huomauttamista. Se katsotaan hyväksyttäväksi.